viranomaisille. Esityslistan mukaisesti nyt käsittelemme neuvoston ja komission julkilausumia aiheena yhdistyneiden kansakuntien rasismin vastainen maailmankonferenssi ja sen päätelmät. Annan puheenvuoron äh, herra Kohutille, joka puhuu neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I would like to begin... Kiitos rouva puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä teitä tästä mahdollisuudesta puhua kanssanne YK maailmankonferenssista. Valmistelevat toimet ennen konferenssia olivat aivan erityisen monimutkaisia, koska monilla mailla oli varauksia koko tämän prosessin suhteen ja sen suhteen, mitä tapahtui jo vuonna 2001 edellisessä konferenssissa. He pelkäsivät, että konferenssia käytettäisiin vihan ilmaisun välineenä. Monet jäsenvaltiot, mukaan lukien oma jäsenmaani, päätti vetäytyä konferenssista. Nämä huolenaiheet saivat vahvistusta sen kautta, kun YK yksi jäsen käyttäytyi epäasiallisella tavalla. Meidän mielestämme tämä ei ainoastaan ollut hyväksymätöntä, vaan se sotii koko konferenssin henkeä vastaan ja on todella valitettavaa, vaikkakin ehkä väistämätöntä, että tämä tapahtuma ja se, että monet jäsenet kävelivät salista ulos sekä EUn jäsenvaltioita että muita, muiden maiden edustajia, tämä vaikutti loppuasiakirjan sisältöön. Samanaikaisesti EUn rakentava, vakaa panos valmistelevassa vaiheessa, äh, sille tulisi antaa tunnustusta. Aivan erityisesti näin oli silloin, kun äh, asiakirjaa, loppuasiakirjaa laadittiin, ja siinä EUlla oli aivan oma erityinen roolinsa tämä loppuasiakirja konferenssista, se kunnioittaa kaikkia EUn hahmottelemia linjoja aikaisemmista kokouksista. Se kunnioittaa myöskin tämänhetkisiä ihmisoikeuspuitteita, aivan erityisesti mitä tulee ilmaisun vapauteen. Ja siinä vastaa myöskin moniin meidän vaatimuksiimme, jossa esimerkiksi tulisi puhua uskonnoista ja muista vakaumuksista ja esimerkiksi Israelin tapauksesta. Lisäksi holokaustilausekkeesta se säilytettiin tässä asiakirjassa meidän täytyy pohtia nyt niitä seuraamuksia, joita tällä loppuasiakirjalla on konferenssille ja EUlle, ja meidän täytyy määritellä se, miten me toimeenpanemme näitä sitoumuksia, joihin olemme nyt ryhtyneet. Neuvosto on edelleen hyvin huolestunut rasismista ja muukalaisvastaisuudesta, jotka meidän mielestämme ovat tärkeimpiä ihmisoikeushaasteitamme tänään. Ja tiedän, että tämä parlamentti on täysin samaa mieltä tästä huolenaiheesta. Teidän roolinne on ollut ratkaiseva silloin, kun me olemme luoneet oikeudellista perustaa ja niitä käytännönläheisiä työvälineitä, joilla tätä ruttoa vastaan taistellaan. Muukalaisvastaisuuden vastainen taistelu me tarvitsemme siihen käytännön toimenpiteitä, koulutusta, meidän täytyy parantaa vuoropuhelua, molemminpuolista ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta täytyy lisätä. Vaikkakin on merkkejä siitä, että EU-lainsäädännöllä on positiivisia vaikutuksia, niin kuitenkin taistelu on edelleen käynnissä. Monissa maissa tilanne itse asiassa on huononemaan päin. Me olemme nähneet tapauksia, joissa tämänhetkinen talouskriisi ruokkii ruokkii muukalaisvastaisia tunteita kautta maailman. Ja tätä taloudellisen kriisin taustaa vastaan, rasismin vastainen politiikka on entistä tärkeämpää sekä Euroopan unionissa että laajemmaltikin me olemme turvapaikanhakija- ja maahanmuutto-ongelman edessä ja tässä täytyy mainita myöskin romanien ongelmat. Nämä kaikki ruokkivat muukalaisvastaisuutta ja nämä eivät sovi yhteen niiden periaatteiden kanssa, joille EU on rakennettu. EU on toistamiseen tuominnut kaikki rasistiset ilmaisut. EU eh, perussopimusten eh, tarjoamien oikeuksien myötä se on pyrkinyt taistelemaan muukalaisvastaisuutta äh, vastaan EU:ssa ja ulkopuolella. Sisäisesti me olemme omaksuneet lainsäädäntöä, jolla epäsuora syrjintä äh, rotun tai etnisen lähtö äh, alkuperän perusteella kielletään – tässä kielletään myöskin syrjintä uskonnon, iän, seksuaalisen suuntautumisen perusteella, aivan erityisesti työpaikoilla. EU on myöskin kieltänyt vihaa sisältävien puheiden pitämisen ja väkivaltaan yllyttämisen jotakin ryhmää vastaan, osallistumisen tällaisen, tällaisten ryhmien työhön – sama lainsäädäntö tekee ulkoisesti Euroopan unioni ottaa esille nämä muukalaisvastaisuusasiat suhteissaan kolmansien maiden kanssa, kuten esimerkiksi Venäjän ja Kiinan kanssa. Me olemme myöskin varmistaneet sen, että rasismi ja muukalaisvastaisuus on otettu huomioon EUn toimintasuunnitelmissa se, mitä monilla monenkeskisillä foorumeilla tapahtuu OECDn puitteissa ja niin edelleen, jäsenvaltiot koordinoivat työtänsä, jotta varmistettaisiin se, että äh, OECDn työhön osallistuvat maat kunnioittavat näitä periaatteita ja täytäntöönpanevat niitä. Tämä myöskin pätee Euroopan neuvostoon ja laajempaan YK-puitteistoon. Tämä osoittaa sen, että me haluamme työstää näitä asioita sekä sisäisesti että ulkoisesti tämä Durban 2-konferenssi oli osa tätä ponnisteluja. Työ ei ollut helppoa ja ne, jotka halusivat saada tuloksia konferenssista, käyttää konferenssia omiin poliittisiin päämääriinsä, Tästä huolimatta meidän tulisi olla iloisia siitä, että loppujen lopuksi onnistuttiin kiinnittämään huomiota muukalaisvastaisuuteen ja rasismiin ja tekemään ne sitoumukset, joita tehtiin ja jotta ehkä loppujen lopuksi onnistutaan hankkiutumaan eroon tästä rutosta. Kiitos ja sitten komission nimissä herra Baro. Merci, madame la... Kiitos rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Olen iloinen tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Euroopan unionin komissio on tarkkaan seurannut Durbanin konferenssin järjestelyjä ja se on pyrkinyt hakemaan yhteistä kantaa siihen osallistumistavalle, joka Euroopan unionilla oli tässä konferenssissa. Me olemme tässä pitäneet mielessämme parlamentin esittämän vetoomuksen, jossa pyydettiin Euroopan unionia osallistumaan aktiivisesti Durbanin konferenssin keskusteluihin. Päätöslauselmassa siitä, miten YK on ihmisoikeuskomissio on kehittynyt ja mikä EUn rooli on. Tämä äh, lausunto hyväksyttiin 19. tammikuuta. Kuten tiedätte, viisi jäsenmaata kieltäytyi osallistumasta tähän maailmankonferenssiin. Komissio päätti vahvistaa oman osallistumisensa tarkkailijana, koska se oli samaa mieltä jäsenvaltioiden kanssa – siitä, että Euroopan unionin tietyistä tärkeistä asioista pidettiin kiinni konferenssin loppuasiakirjassa. Ja tämä hyväksytty loppuasiakirja, joka oli kompromissin tulos, se ei siis ole ihanteellinen teksti, mutta tämä asiakirja kuitenkin, sieltä löytyy yksi halventava viittaus, antisemittinen viittaus, jossa viitataan tiettyihin maailman valtioihin ja myöskin uskontoihin. Tämän loppuasiakirjan hyväksyminen 182 YK jäsenvaltion taholta vahvistaa sen sitoumuksen, joka kansainvälisellä yhteisöllä on taistella rasismia ja syrjintää vastaan. Kyseessä on vastaus siihen valitettavaan yritykseen, joita, johon jotkut ryhtyivät käyttääkseen konferenssia antisemittisiin tarkoitusperiin, ja tähän kyllä reagoitiin hyvin voimakkaasti. Joka tapauksessa se, mitä konferenssin aikana tapahtui, ne eivät millään muotoa vesitä sitä komission pitkän aikavälin sitoumusta, jonka mukaisesti komissio tekee kaikkensa taistellakseen rasismia ja muukalaisvastaisuutta vastaan. Komissio on edelleen päättäväinen. Se haluaa viedä äh, rasismin ja muukalaisvastaisuuden vastaista taistelua eteenpäin äh, Euroopan unionin sisällä ja Euroopan unionin ulkopuolella niiden valtaoikeuksien puitteissa, joita perussopimukset meille antavat. Ja minun täytyy sanoa, rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, että henkilökohtaisesti tulen hyvin tiiviisti seuraamaan, miten tätä puitepäätöstä äh, toteutetaan. Puitepäätöstä, joka liittyy rasismin ja muukalaisvastaisuuden henkilökohtaisen sitoumuksen annan tässä siitä, että tulen kansalliseen lainsäädäntöön viemistä seuraamaan minun täytyy todeta, että perusoikeusvirastomme on myöskin meille tästä lähin sellainen työväline, jonka kautta me voimme tarkkailla näitä asioita. On totta, että tietenkin me voisimme toivoa sitä, että tuleva YK on rasismikonferenssi, siellä ei enää pidettäisi tällaisia sietämättömiä puheita, jossa yllytetään väkivaltaan ja rasismiin. Tästä huolimatta tämä loppukonferenssin loppupäätelmät antavat kuitenkin toivoa. Kiitoksia. Kiitos varapuheenjohtajalle. Ja sitten ryhmät, ryhmien puhujat Tanok EPP ED-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Rouva puhemies, Iranin presidentti Ahmadinejad äskettäin totesi YK-konferenssissa Genevessä, että Israel on rasistinen valtio. On houkuttelevaa sanoa, että hän on pelkkä populisti, demagogi, joka hakee julkisuutta, mutta menneisyydessä hän on ravustavat vallan vaatimus, että Israel poistettaisiin kartalta. ja Israel olisi varmastikin ensimmäinen kohde ydinaseelle, jota hän haluaa kehittää. Ja siksi siinä mielessä pitää nähdä puheenvuoronsa eh, osana tätä vihamielisyyttä, jota hän kohkee esittää Israelia kohtaan, joka on tärkeä kumppani EUlle. On vaikea löytää vähemmän etnisesti rasista valtiota kuin Israel, jossa on arabi, armenialaisia, vähemmistöä. Minä edelleenkin muistan sen, miten Etiopian juutalaiset tulivat Israelin 1980-luvulle. Totta kai Israel edelleen on avoin maahanmuuttopolitiikka, joka perustuu sen näkemykseen siitä, että se on valtio, joka on koti juutalaisille. Sitten Israelin arabeilla yhteiskunnassa on demokraattiset oikeudet ja elintaso, jota harvoin antavat arvivaltiot omille kansalaisilleen. Mielestäni Ahmadinejad itse asiassa pyrkii viemään huomion pois siitä ihmisoikeustilanteesta, joka valitsee Iranin islamilaisessa tavallassa. Israelin, Iranissa ei voida arvostella valtiota, Israelissa vapaa lehdistö, Iranissa homoseksuaaleilla ja muilla vähemmistöillä ei ole oikeuksia, sen sijaan Israelissa homoille ja lesboille on täydet oikeudet. Iranissa uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia vainotaan. Israelissa näitä vähemmistöjä pidetään arvossa ja heidän oikeutensa on turvattu. Tästä huolimatta monet tämän talon jäsenet kuitenkin ovat valmiita arvostelemaan demokraattista liittolaistamme Israelia kuin barbaarista hallitusta, joka on Iranissa. Israel tietää, että sillä on ystäviä tässä parlamentissa, ystäviä kuin minä, joka pitävät arvossa ihmisoikeuksia ja torjuvat antisemitismin. Minusta on häpeällistä, että EUn jäsenvaltiot lähettävät Durban kakkoskonferenssiin eh, edustajia tietäen, että Ahmadinejad on paikalla ja pitää hirvittäviä, esittää hirvittäviä kommenttejaan. Sosiaalidemokraattien nimissä Roa Gomez, puolitoista minuuttia. La Um on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että Durbanin konferenssi oli menestys. Ja todellakin on niin, että päätösasiakirja, jossa päätösasiakirjassa on huomioon EUn viisi olennaisen tärkeää kysymystä, jotka tuodaan esille. Näin ei ollut aikaisemmissa versioissa, mutta siitä huolimatta ei ole niin, että tämä asiakirja jäisi ihmisten mieliin – kaikkiin niiden mieliin, jotka olivat paikalla Genevessä. Päinvastoin se, mitä me muistamme, ovat ne perustavanlaatuiset mielipideerot, joita konferenssissa esiintyi. Konferenssissa, jonka piti käsitellä näin kovin tärkeää asiaa. Eurooppa on jälleen kerran osoittanut, että se on heikko rakenne ja että Euroopan yhtenäisyyttä ei ole olemassa tässä tärkeässä kysymyksessä. Tämä kävi ilmi tässä konferenssissa. Olisi ollut symbolisesti huomattavasti tärkeämpää, jos kaikki jäsenvaltiot olisivat jättäneet salin silloin, kun Iranin presidentti piti provosoivan puheensa. Ja vaikka nyt sävy Washingtonissa on muuttunut, voimme sanoa, että asiat eivät konferenssissa sujuneet toivotulla tavalla. Puhe, joka pidettiin koostui vain siitä, että pyrittiin jakamaan maailmaa. Meidän yhtenäisenä pitää olla voimakkaita, mutta kun EU oli jakautunut, se oli heikko. Rasismin torjuminen ja taistelu vihaa vastaan, johon Ahmadinejad kehottaa, olisi ansainnut parempaa toimintaa. Alden nimissä Intveld, kaksi minuuttia. Um, Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin esittää yleisen kommentin valtiot eivät ole rasistisia, ihmiset ovat rasistisia. On monia Iranissa, jotka varmastikaan eivät ole yhtä mieltä presidenttinsä kanssa. Ja itse asiassa on hukattu tilaisuus se, että Eurooppa oli hiljainen, heikko, poissa oli eikä puhunut iranilaisten kanssa – ja että jätettiin puhujalava sellaiselle ihmiselle kuin Ahmadinejad, joka saattoi käyttää rasistista kieltään. Minä henkilökohtaisesti olin sitä vastaan, että olisin boikotoitu konferenssia, mutta minusta oli pahempaa se, että ei ollut eurooppalaista strategiaa. Miksi Eurooppa oli jakautunut? Miksi? Ja haluaisin tietää neuvostolta, ja olen tehnyt tarkistuksen Obiolisin mietintöön, josta mihin käydään keskustelua, haluaisin selityksen neuvostolta Miksi ei ollut eurooppalaista strategiaa? Miksi 27 Euroopan valtiota ei pysty sopimaan yhteisestä strategiasta? Jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, mikä on jotakin sellaista, mitä neuvosto tukee, silloin 27 maalla täytyy, niin täytyy voimakkaammin ponnistella yhteisen strategian puolesta. Toinen kommentti, joka liittyy uskonnon mainitsemisen. Minä olen huolissani siitä, että on YK elin, joka pystyy hyväksymään päätösasemia, joissa pyritään kieltämään ö, uskontojen loukkaaminen. Minä ymmärrän kyllä, että tämä hiukan vesittyi lopullisessa päätösasemassa, mutta sitten huolimatta on huolestuttavaa, että jotakin tällaista voi syntyä YKssa. Siin, näen kuitenkin ironian siinä, että tässä talossa – edelleenkin on hyvin vaikea edes arvostella, ei siis vain loukata, vaan arvostella uskontoja. Ja eräs tärkeä eurooppalainen uskonto ennen kaikkea, on toinenkin tarkoitus, jonka olemme tehneet Oviolsin mietintöön. Siinä arvostellaan Vatikaania kannoista, jotka sillä ovat kondomien suhteen taistelussa AIDSia vastaan. Joten vielä kerran haluaisin pyytää neuvostoa selittämään, mitä on tehty, jotta saataisiin aikaan Euroopan strategia. Ah, euh, Pyytäisin teitä pitämään kiinni puheajoista, koska minua on varoitettu jo siitä, että iltapäivä tulee olemaan kovin pitkä. Seuraavaksi sitten menettely ilman puhujalistaa. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Andri Kiene, pyydän anteeksi, jos on lausunut tämän nimen väärin, hän saa minuutin. Kiitos. Haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että tämä loppuasiakirja Durbanin konferenssista, se hyväksyttiin konsensushengessä, vaikkakaan teksti ei ole ihanteellinen se on kuitenkin monimutkaisten neuvottelujen tulos. Mitä EUn kantaan tulee, minun ymmärtämykseni on se, että on tärkeää jatkaa neuvotteluja uudesta asiakirjasta ja kiistanalaisista aiheista, kuten esimerkiksi rotusyrjintä, muukalaisvastaisuus, stereotypiointi, jotka perustuvat ihmisten uskontoihin tai uskomuksiin. Meidän tulisi laajentaa näitä keskusteluja ja hoitaa ne maltillisella tavalla. Ja meidän täytyy täytyisi voimakkaasti reagoida, jos joku käyttäytyy epäasiallisella tavalla ja käyttää Durbanin konferenssia ideologian edistämiseen. Euroopan unionin vahva kanta ihmisoikeuksien puolustamisessa ja kun taistellaan muukalais, muukalaisvastaisuutta ja rasismia vastaan, niin äh, Durbanin prosessi se voisi ryhtyä rohkeampiin toimenpiteisiin yksi minuutti. Niin, sääli on se, että rasismin ja syrjinnän uhreja ei kunnioitettu Durbanin konferenssissa ja tähän syynä oli se, että omaisella tavalla äh, Iranin presidentti kaappasi koko konferenssin ja en voi muuta kuin pahoitella, koska hän viritti ansan ja sinne useampi Euroopan unionin jäsenvaltio sitten kapsahti. Haluaisin kiittää niitä Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka sitoutuivat tehtävänsä ja saivat aikaiseksi sen, että meillä on täysin kunnianarvoisia johtopäätöksiä, vaikkakaan ne eivät ole täydellisiä. Haluaisin kuulla puheenjohtajamaan suusta sen, mitä on tai ei ole tehty, mitä tehtiin tähän konferenssin valmistautumiseksi, koska lopputulos kuitenkin oli todella säälittävä. Sitten neuvoston nimissä puheenvuoron saa ministeri ministeri Kouhut. Kiitos puhemies. EU oli täysin mukana konferenssin valmistelussa oli luostelemassa loppuasiakirjaa. Tarkoituksena oli tehdä varmaksi se, että kun tunnetetaan olemassa olevia ihmisoikeuksia ja myöskin mielipiteen vapaus, EU onnistui sen turvaamisessa, että – Israelia ei erikseen mainittu tekstissä. Pitkälti on myös EUn toimen, toimien tulosta se, että myöskin tekstit kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja pitäisi myöskin mainita, että maat, jotka eivät osallistuneet konferenssiin, eivät ehkäisseet sitä, että Euroopan unioni esiintyi konferenssissa ja käytti puheenvuoron. Puheenjohtajavaltio koordinoi toimintaa ja myöskin niiden lausuntojen laatimista, jotka esitettiin EU-valtioiden nimissä. Ruotsi tulee jatkamaan asian käsittelyä. EU tulee analysoimaan sen, mitä Durbanissa tapahtui ja katson sitä, miten tulee tutkimaan asiaa. Se, että eräät jäsenvaltiot päättyvät olla osallistumatta konferenssiin, ei millään tavoin kyseenalaista EUn sitoumusta taistella rasismia vastaan tulevaisuudessa, ja tätä me tulemme jatkamaan. Kuten on mainittu, tämä on arvostelua, että emme ole kykeneviä viime kädessä – löytämään, kun valmistauduttaisiin konferenssiin yhteistä pohjaa. Täytyy todeta, että tästä ei ollut koskaan, ei missään vaiheessa ollut mitään EUn kantaa ennen konferenssia. Näin oli päätetty jo alun perin. Valtuuskunnat, jotka jähtivät kokoussalin, poistuvat kansallisessa roolissaan – Ministerit keskustelivat tässä asiassa viimeisimmässä kokouksessaan. Tästä on otettu oppia, asiaan täytyy palata uudestaan, koska tämä ei ollut mitenkään urheaa toimintaa EUn taholta tässä konferenssissa. Haluaisin kiittää ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Je vous remercie de toute votre... Kiitokset kaikista näistä puheenvuoroista. Viime maanantaina komission jäsen Ferrero Waldner sai YK ihmisoikeus korkealta edustajalta kirjeen jonka saivat myöskin kaikki Euroopan unionin ulkoministerit. Ja tässä painotettiin sitä, mitä jo 8. lokakuuta painotettiin Brysselissä konferenssissa, jonka järjesti kohti Euroopan parlamenttia, jossa oli kysymys ihmisoikeuksien puolustajista. Roa Bile oli sitä mieltä, että on tärkeää saada aikaan yhtenäisyyttä ihmisoikeuksien edistämisessä kautta maailman, aivan erityisesti rasismin vastaisessa taistelussa. Rouva Piler on kutsunut kaikki YK jäsenvaltiot yhdistämään voimansa, jotta luotaisiin YK rasismin vastainen ohjelma sellaisena, kun se mainitaan Durbanin konferenssin loppuasiakirjassa. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin tulee pohtia sitä, miten se vastaa tähän kirjeeseen. Joka tapauksessa Euroopan unioni on lähtenyt aktiiviseen taisteluun rasismia vastaan. Unionin täytyy vastaisuudessakin olla valppaana, jotta toimintamme on jatkossakin tehokasta tällä saralla. Olen samaa mieltä, jaan sen tunteen, joita täällä ilmaistiin henkilökohtaisemmalla tasolla. Toisin sanoen Euroopalla, eh, Euroopan unionilla olisi tullut olla strategiaa, eikä sen olisi tullut toimia sirpaloituneella tavalla, vaan sen olisi tullut toimia yhtenäisenä rintamana, puhua yhdellä äänellä ja protestoida näitä häpeällisiä sanoja vastaan. Haluaisin kiittää puheenmiestä miestä siitä, että hän mainitsi, että tätä tulee, tästä tulee ottaa opiksi ja meidän täytyy toimia sillä tavalla, että me voimme Lissabonin sopimuksen ratifioiden kautta parantaa ulkopolitiikkamme tehokkuutta, aivan erityisesti mitä tulee ihmisoikeuksiin, ja että tätä kautta Euroopan unionin toiminta myöskin monenvälisissä instansseissa tulisi tulevaisuudessa olemaan tehokkaampaa. Ja haluaisin kiittää parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan ja jälleen kerran toistan sen, että tämä on meille mahdollisuus pohdiskella asioita, jotta tulevaisuutta silmällä pitäen voimme sitten tehokkaampia strategioita laatia. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi keskustelemme Remon Obiols Ise German mietinnöstä, jonka aihe on vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka. Näen, että herra Obiol astui saliin juuri oikealla hetkellä, eli herra Obiols, olkaa hyvä, hän saa esittelijänne neljän minuutin puheenvuoron.